kertoa muutaman asian istunnon aluksi. Meidän katseemme kohdistuu eteläisiin naapureihimme tällä hetkellä. Mullistavat tapahtumat viime päivinä Egyptissä ovat saaneet uutta henkeä yhteiskuntiin koko alueella. Me ihailemme heidän rohkeuttaan, päättäväisyyttään ja demokraattisia pyrkimyksiään. Tällainen asenne on saanut jo aikaa rauhanomaisia muutoksia, merkittäviä sellaisia, joita täysin tuemme. Kuitenkin pahoittelemme että ilman uhreja ei selvitty. Vetoamme kaikkiin alueen hallituksiin, jotta ne avautuisivat keskustelemaan kansalaistensa kanssa. Haluamme, että kaikenlainen vainonta loppuu rauhallisesti mielentään osoittavia ihmisiä kohtaan ja että poikkeustilat poistetaan. Vetoamme siihen, että palautetaan täysi sananvapaus. Ihmisten ääni täytyy kuulla. Tämä on tärkeä tehtävä myös koko Euroopan unionille, meille kaikille. Muistakaamme, että vuonna 1989 monet eurooppalaiset poliitikot pelkäsivät Itä-Euroopan muutoksia. Älkäämme Pelätkö ottaa asiaa omaksemme poliittisesti ja taloudellisesti? Auttakaamme naapureitamme realisoimaan de- demokraattiset pyrkimyksensä niin, että he haluaisivat ja voisivat lopulta elää arvokkaasti omissa maissaan, eivätkä he joutuisi lähtemään maastaan. Ryhtykäämme tähän tehtävään solidaarisesti, kuten todellinen yhteisö. W związku z wydarzeniami u naszych południowych sąsiadów Liittyen eteläisten naapuriemme tapahtumiin haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että jotkut Euroopan maat ovat kohteena maahanmuutolle tästä alueesta. Euroopan unionin pitäisi toimia yhteisesti ja nopeasti, jotta näitä maita tuetaan tässä asiassa. Tämäkin on yhteinen unionin vastuu ja velvollisuus. Seuraava tiedonanto. 12. helmikuuta vietimme kansainvälistä lapsisotilaiden vastaista päivää. Arvioidaan, että yli 20 maassa koko maailmassa osallistuu välittömästi aseellisiin konflikteihin 200 300 000 lasta. Euroopan parlamentti osallistuu aktiivisesti tämän häpiällisen toiminnan vastaiseen taisteluun. Ja sitten neljäs viimeinen tiedonanto. Meille tulee hyvin sokeraivia tietoja Iranista. Arvioidaan, että vuoden alusta on menetetty kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin samaan aikaan viime vuonna. Erityisen huolestuttavaa on se, että kuolemaan tuomitaan poliittisia toisen vetoan Iranin